Thanks a lot. Paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän iltasessioon. Jatkamme nyt istuntoa. Ja meillä on nyt uusi aiheesityslistalla. Tämä on komission julkilausuma Euroopan unionin tuomioistuimen